witam państwa otwieram posiedzenie istunto on avattu Edustaja Herzog, työjärjestyspuheenvuoro. Mr. President, good morning. Puhemies, hyvää huomenta kaikille. Eilen me keskustelimme talousarviosta. Ja oli, tuli selväksi keskustelun aikana, että ITRE-valiokunnan mietintö ei ollut tullut vielä yksikköihin. Me tarkistimme asian, mietintö oli laadittu ja lähetetty asian mukaisella tavalla, joten todennäköisesti joku virhe on tapahtunut menettelyn aikana, mutta ei ole tärkeää löytää syyllistä tähän tai mitä oikeastaan tapahtui, mutta kaikkein tärkeintä on, että meidän mietintömme, joka perustuu myös trilogiin, että suurin osa meidän pitää, me haluamme olla varmoja siitä, että meidän asiakirjamme lähetetään virallisena asiakirjana neuvostolle ja siksi otin sen mukani ja voin antaa sen teille ja pyydän teitä varmistamaan ystävällisesti, että itre valiokunnan ehdotus, josta yksimielisesti äänestimme, pääsee aika ajoissa neuvostolle. Kiitoksia kovasti, että tuette tätä asiamme. Dziękuję, dziękuję koleżance. Thank you very much. Kiitokset. We will do... Teemme tahtonne mukaisesti. Eikö ole mahtavaa? Tämän äh, päivän keskustelun aloitukseksi tämä on aika hyvä alku. No niin, ensimmäinen asia tämän päiväisellä esityslistalla on eh, yhteiskeskustelu G20-huippukokouksesta ja Eurooppa-neuvoston kokouksesta. Me saamme eh, julkilausumat neuvostolta ja komissiolta. Kysymys on G20-huippukokouksesta 11.12. marraskuuta. Samoin myös Eurooppa-neuvoston kokouksen 28.–29. lokakuuta valmistelusta neuvoston ja komission julkilausumat. Tämän lisäksi meillä on myös